Minä olin parlamentin jäsen itse ja olen aina tukenut Eurooppa-myönteistä lähestymistapaa. Ja olin yhdeksän vuotta arvo parlamentin jäsen. Tuona aikana en luonut skandaaleja, kuten te olette, vaan minä annoin positiivisia ratkaisuja EU-toimielimille. Kaiken tämän jälkeen en voisi olla parlamentin vastaan. Kritisoin parlamentin päätöslausumaa, koska uskon ja uskoin, että meillä pitää olla yhtenäisyyttä. Te puhuitte näistä romanen mielenosoituksista 10. elokuuta, mutta entä mielenosoitukset Ranskassa nyt? Minkälainen asenne teillä oikein nyt on? Minä en halua viitata tähän, koska Ranska tekee omat päätöksensä – ja kukaan meppi Ranskasta ei tulisi tänne ja alkaisi kritisoida sitä, mitä tapahtuu Ranskassa omaa maataan. Joten minä uskon, että meillä pitäisi, meillä pitäisi olla luottamusta ja toimielimiin uskoa niihin. Ja, asen, ja meidän asteillamme on väliä, jos ajatellaan, mitä kansalaiset ajattelevat, kun näkevät meidät. Puhuitte lehdistövapaudesta, teitte vakavia, sy- esitte vakavia syytöksiä, mutta vakuutat teille kollegat, entiset kollegat, komission jäsen. Voin vakuuttaa teille tässä nyt Euroopan varmentissa, että Romanian hallitus, se toiminta ei liity mitenkään tähän kysymykseen. Kyse on valeuutisista, disinformaatiosta. Ja tämä on esimerkiksi siitä, mitä meidän ei pitäisi enää tehdä. Se on, to- on totta, että TV-kanavan piti lopettaa lähetyksensä kymmeneksi minuutiksi. Päätöksen teki kansallinen audiovisuaalisten palvelujen neuvosto. En tiedä, miksi näin kävi. Romanian hallituksella ei ole mitään tekemistä tämän päätöksen kanssa. Mutta samalla meidän pitää katsoa, miten voimme antaa enemmän uskottavuutta päätöksille, joita teemme, jotta mutta tulevaisuudessa eurooppalaisena politiikkoina. No meitä pohtia tarkkaan, mitä sanomme ja varmistaa, että se, mitä sanomme, perustuu todellisiin faktoihin. Muuten me kaikki, meidät kaikki tuomitaan siitä, mitä sanomme, mutta kaikkein tärkeämpää on se, että eurooppalainen hanke tullaan myös laittamaan jalustalle. Kiitoksia kovasti. Kiitos Serva Varmitin tuesta. Kiitos komission tuesta. Ja toivotan meille kaikille menestystä yhteisessä eurooppalaisessa hankkeessa. Kiitos. Eli keskustelu päättyy tähän. Seuraavaksi esityslistalla on edustaja Maton mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2017. Onorevole Jurek, prego. Edustaja Jurek, olkaa hyvä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 myös äh, reagoida, jos äh, työjärjestystä vastaan rikotaan. Mm, ei voi olla niin, että te vain suljette silmänne. Tämä on aivan skandaali se, mitä eh, Pulman tässä sanoi. Hän kutsui yhtä Euroopan unionin jäsenvaltiota fasistiseksi maaksi ja sitten minä en saanut eh, puheenvuoroa vastata eh, varapuhemies Sassoli ei antanut tuolla puheenvuoroa. Kun minä sitten sain puheenvuoron, reagoin tuohon Bulmanin puheenvuoroon, mutta minua kiellettiin kiellettiin puhumasta siitä. Siis tässä kyllä nyt rikotaan työjärjestystä räikeästi. Minä olen Euroopan parlamentin jäsen ja minulla on oikeus käyttää puheenvuoro. Tämä on äärimmäisen epädemokraattista. Meidän on huolehdittava siitä, että oikeusvaltio ja demokratia toimivat ennen kaikkea täällä parlamentissa nyt lähtökohtaisesti. Toimitan transkript muistion sitten siitä, mitä on tapahtunut, jotta voin arvioida sitten tilannetta. Attendiamo il presidente Draghi. Odottelemme pääjohtaja Draghia. arvoisa Kiitoksia puhemies. Tervetuloa pääjohtaja Draghi, tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Niin kuin aina haluaisin käyttää näin aluksi tilaisuuden hyväkseni kiittääkseni varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoita suuresta tuesta ja yhteistyöstä nyt, kun voin esitellä tämän mielestäni oikein hyvän mietinnön. Euro täytti 20 vuotta, se on suositumpi kuin koskaan. Kolme neljästä kansalaisesta pitää euroa hyödyllisenä taloudellemme. Alussa mukana oli 11 jäsenvaltiota, nyt 19, 340 miljoonaa kansalaista käyttää euroa euroa. Euro täytti 20 vuotta. Vuonna 2017 Euroopan talous kasvoi nopeammin kuin 10 vuoteen sitä ennen ja ennen kaikkea. Kaikkein tärkeintä on se, että kaikissa jäsenvaltioissa nähtiin, miten talous kasvoi. Ja tämä johtui niin eh, keskuspankin rahapolitiikasta kuin rakenneuudistuksistakin, joita toteutettiin monissa jäsenvaltioissa. Eh, Eurostatin viime tietojen mukaan viime vuoden heinäkuulta voidaan nähdä, että hyvään suuntaan tässä ollaan menessä. talous talouskasvu 18 vakautuu tuonne kahden prosentin yläpuolelle. Työttömyys eh, on 7 eh, prosenttia prosenttia, eli kriisin, äh, kriisiä edeltävän ajan tasolla, ja äh, sitten äh, työllisyysaste euroalueella on korkeimmillaan sitten talous- ja rahaliiton perustamisen vuonna 1999. Ei kaikki kuitenkaan ole ihan hyvinkään konvergenssin puute ja ongelmat tietyissä jäsenvaltioissa rakenteellisen alijäämän suhteen ovat tosiasia. Euroopan keskuspankki jonka tärkein johtotähti on täydellinen riippumattomuus, on sitoutunut säilyttämään Äh, inflaation kahden prosentin pinnassa, mutta hieman sen alle. Ja mitä tulee vuosiin 18, 19, 20, inflaatio tulee olemaan noin 1,7 prosentin tasolla ja tämä on EKPn toimien ansiota. Sitten ajatellaan yksityistä sektoria, kasvu on ollut kolmisen prosenttia vuodessa. Kuitenkin meidän täytyy olla varovaisia. Tiettyä epävarmuuttahan Euroopan unionissa unionissa on populismi, nostaa päätään Brexit ja sen vaikutukset ja protektionismi ovat muun muassa vaaroja, joita tässä talouteemmekin kohdistuu. Meidän täytyy taata se, että talouskasvun tiellä pysytään ja työpaikkoja luodaan myös jatkossa. Tämä on todellista aitoa sosiaalipolitiikkaa samalla. Kun ajatellaan julkisia yksityisiä investointeja, tässä ollaan pääsemässä nyt kriisiä edeltävällä edeltävälle tasolle, osittain kiitos EKPn rahapolitiikan, joka pyrkii äh, pääomittamaan äh, reaalitaloutta, erityisesti pk-yrityksiä, jotka ovat taloutemme selkäranka. Ja luonnollisesti koko tämä rahapolitiikka sitten hyödyttää tätä kautta koko yhteiskuntaamme. Mietinnössä, josta äänestetään huomenna, on otettu huomioon Euroopan keskuspankin rahapolitiikan eri puolet, eri toimet, joihin on ryhdytty. Ja samalla sitten toivotetaan tervetulleeksi se, että asteittain on voitu luopua näistä tukitoimista talouden tilanteen sen salliessa. Ja samoin korkotaso ja tukiostot Eh, erilaiset eh, omaisuuserien osto-ohjelmat ja tietenkin eh, velkaantumiskysymys. Eihän keskuspankki rakenteellisia jäsenvaltioiden ongelmia kuitenkaan pysty ratkaisemaan. Jäsenvaltiot yhteistyössä Euroopan unionin toimielinten kanssa, toimikot jäsenvaltiotasolla saadakseen aikaan vakaan tilanteen. Näillä eri ohjelmilla on ollut siirtymäkauden kaltainen rooli niin, että jäsenvaltiot saavat finanssipolitiikkansa tasapainoon ja voidaan luoda olosuhteet talouskasvulle ja tähän me kaikki olemme täysin sitoutuneet. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa Euroopan keskuspankin pääjohtaja Draghi ja haluaisin kiittää häntä siitä, että hän hyväksyi Euroopan parlamentin kutsun nyt kun muistellaan euron 20. vuosipäivää. Ja haluaisin kiittää myöskin hyvästä yhteistyöstä, jota Euroopan keskuspankilla on ollut Euroopan parlamentin kanssa. Olkaa hyvä. Mr. President of the... Euroopan parlamentin puhemies, komission varapuheenjohtaja, Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on hienoa olla täällä keskustelemassa teidän kanssanne Euroopan keskuspankin toiminnasta ja päätöslausumaluonnoksestanne EKPn toimintakertomuksesta 2017. 20 vuotta sitten, ensimmäinen tammikuuta 1999, euro otettiin virallisesti käyttöön ja eurojärjestelmä käynnisti rahapoliittiset operaatiot. Meillä oli 11 eurooppalaisen maan yhteinen valuutta-alue, ja se oli historiallinen askel mantereellamme ja valtava harppaus taloudellisessa lähentymisessä. 20. vuosipäivä antaa meille mahdollisuuden pohdiskella sen menestyksiä ja myöskin katsoa, mitä edelleen pitää tehdä, jotta euro, euro hyödyttäisi kaikkia täysimittaisesti. Eli haluaisin nyt katsoa hiukan Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa, katsoa mitä olemme oppineet ja korostan vielä haasteita, joita on jäljellä. Keskityn lähinnä viimeiseen seitsemän vuoteen, joka vastaa toimikauttani Euroopan keskuspankissa. 20 vuoden aikana, jolloin euro on ollut voimassa – eivät olisi voineet olla erilaisempia. Ensimmäinen vuosikymmen oli 30 vuoden makrotaloudellisen vakauden huipentuma. Ja sitten toinen vuosikymmen oli pahin ta- talouskriisi suuren laman jälkeen. Ja tietysti näinä kausina tarvitaan hyvin erilaisia rahapoliittisia ratkaisuja ja välineitä niiden täytäntöönpanoon. Ennen kriisiä taloussyklissä oli vähäisiä eroja ja EKP pystyi takaamaan hintavakauden mukauttamalla korkotasojaan. Mutta vuoden 2008 kriisi muutti taloudellista ja rahallista toimintaympäristöä. Uusista välineistä tuli tarpeellisia, jotta pystyttiin valvomaan rahapolitiikan tehokkuutta ja vakauttamaan euroalueen taloutta. Ja tämä edellytti sitä, että hioimme viestintää ja velvollisuuskysymyksiä. Kun saavuin vuoden 2019 marraskuussa Euroopan keskuspankkiin, Euroopassa oli hyvin haastavia tilanteita – talous oli toipunut Lehmanin kriisistä samalla tavalla kuin muilla alueilla. Mutta vuodesta 2010 eteenpäin luottamuksen menetys valtion velkojen kestävyyteen käynnisti nousevien lainakustannusten noidankehän ja myöskin taloudellinen toiminta väheni. Korko tasojen laskua ei haluttu siirtää yrityksille ja kotitalouksille. Ja me näimme huomattavia häiriöitä rahapoliittisissa mekanismeissa. Ja jos niihin ei olisi puututtu, se olisi ollut suuri uhka hintavakaudelle. Euroopan keskuspankilla oli kahdenlaista politiikkaa. Ensinnäkin likviditeettiä annettiin jopa kolmeksi vuodeksi keskuspankeille ja takeet, joita voitiin käyttää varojen saamiseksi, niin niitä laajennettiin. Näin vähennettiin sirpaloitumista rahoitusolosuhteiden suhteen pankeissa ja EKP myöskin sitten puhui OMT-toimista kesällä 2012 ja silloin poistettiin riskejä valtion velkakirjamarkkinoilta, jotka herättivät pelkoja euron romahtamisesta. Mutta velkakriisi jätti kuitenkin arvet talouteen ja työttömyys kasvoi huomattavasti, investointeja leikattiin yrityksissä ja ongelmalainojen määrä kasvoi. Vaikka sirpaloituminen väheni, pankit alkoivat supistaa taseitaan, eivätkä enää myöntäneet luottoa kovin halukkaasti. Tämä johti sitten taas heikkoon kysyntään ja inflaatio laski. Ja nyt kun inflaatio oli alle tavoitteen, EKPllä oli uusia poliittisia haasteita. Ei tarvita ainoastaan korjata ongelmia, jotka, jotka pankit olivat aiheuttaneet, vaan meidän piti laajentaa poliittista toimintaamme, jotta pystyimme torjumaan deflaatiopaineita. Eli kesäkuussa 2014 käynnistettiin pitkän ajan lainoitusoperaatiot, joka, jonka ansiosta pankit saivat likviditeettiä, mutta ehtona oli se, että yksityissektorille myönnettiin luottoa otimme käyttöön negatiiviset korot tietyn reservin osalta, jotta pankit lainaisivat yrityksille ja kotitalouksille. Ja sen jälkeen alettiin puhua sitten omaisuuserien osto-ohjelmasta. Inflaatio oli edelleen laskussa ja riskinä oli inflaatio odotus sitten muuttuminen tammikuussa 2015 omaisuuserien osto-ohjelmaa laajennettiin myöskin julkisen sektorin joukkovelkakirjoihin. Sen jälkeen omaisuuserien ostoa on mukautettu inflaation muutosten mukaisesti. Omaisuuserien ostoa on tehostettu leikkaamalla korkoja ja kun viestimme odotuksistamme tulevan politiikan suhteen ja kun katsomme millaisia muutoksia politiikkaan oli odotettavissa, niin tällä tavalla pystyimme vähentämään epävarmuutta lyhyen aikavälin korkotasojen suhteen. Ja näin pystyimme samaan aikaan hyvät rahoitusolosuhteet. Euroalueen talous on hitaasti elpynyt. Ja nyt 22 perättäistä vuosineljännestä talous on kasvanut. 9,6 miljoonaa ihmistä on nyt työelämässä euroalueella kuin vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Se oli kriisin pahin kohta. työttömyys on vähentynyt 7,9 prosenttiin. Se on alin taso vuoden 2008 jälkeen. Ja yli 50 työllisyys on noussut 54 prosentista vuonna 1999 59 prosenttiin vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Korkein taso kautta aikojen euroalueella. Elpymisen tärkein moottori oli kotimainen talous. Kotimainen kysyntä on lisääntynyt ja työmarkkinat ovat vahvistuneet. Tämä osoittaa, että inflaatio mukautuu tavoitteeseemme kestävällä tavalla. Ja vuodesta 2017 lähtien olemme vähitellen vähentäneet näitä omaisuuserien kuukausittaisia ostoeriä. Ne päätettiin päättää viime marraskuussa. Uskomme, että inflaation muutokset jatkuvat ja talouskehitys viime aikoina on ollut heikompaa kuin on odotettu. Ja epävarmuutta on erityisesti liittyen maailmanlaajuisiin kysymyksiin. Eli nyt ei voida jäädä makaamaan laakareille lepäämään. Kannusteita tarvitaan viedä vielä jotta voidaan seurata inflaation kehitystä keskipitkällä aikavälillä. Ja tärkeimmät korkotasot liittyvät infrastruktuuriinvestointeihin ja Tällä tavalla meillä on riittävästi rahapoliittista mukautusta ja näin voimme lähentää inflaatiota odotuksiimme. Eli mitä olemme oppineet? EKPn rahoituspolitiikka liittyy kolmeen asiaan. Selkeä mandaatti, jotta päästään hintapakauteen, riippumattomuus käytetyistä välineistä ja voimakas vastuullisuus puitteisto. Kukin näistä elementeistä on tärkeä ja ne ovat vahvistuneet kriisin aikana. Ensinnäkin olemme huomanneet, että selkeä mandaatti on tärkeä, jotta kansalaiset pitävät meitä uskottavina, koska silloin voidaan taata, että EKP toimii aina koko euroalueen etujen mukaisesti, eikä mitkään intressiryhmät voi muuttaa sen toimintaa. Välineiden riippumattomuus on tärkeää rahapolitiikassa, koska sitä kautta keskuspankit pystyvät toimimaan nopeasti ja joustavasti shokkeihin, erityisesti poikkeuksellisina aikoina. Meillä pitää olla sekä standardoituja että muita kuin standardoituja välineitä. Se on tärkein, kun rahapolitiikassa on häiriöitä tai silloin kun korkoja ei pystytä täysin leikkaamaan. Ja myöskin vastuullisuuskysymykset ovat tärkeitä, erityisesti kun keskuspankkien täytyy käyttää uusia välineitä, joita kansalaiset eivät ymmärrä. Keskuspankit ovat voimakkaita ja riippumattomia, mutta niitä ei ole kuitenkaan valittu. Tämä tilanne onnistuu ainoastaan, jos kansalaisten valitsemat viranomaiset pitävät heitä vastuullisina. Ja me olemme pyrkineet parantamaan viestintäämme ja vastuunkantoa viime vuosina. Johtokunta on alkanut julkistaa tietoja kokouksista ja EKP ja Euroopan parlamentti ovat keskittyneet yhä enemmän vuoropuheluunsa ja meillä on enemmän mahdollisuuksia selittää päätöksiämme ja osoittaa, miten EKP toimii mandaattinsa mukaisesti. Ja tämähän on legitimiteetin tärkeä osa. Kriisistä on opittu monia asioita ja euroalueelle lähdettiin kriisiin, kun hallinnolliset puitteet ja toiminnan puitteet olivat vielä puutteelliset, eivät pelkästään pankkialalla, vaan muillakin talouspolitiikan aloilla. Pankkiunionin liittyminen ja Euroopan vakausmekanismi ovat vahvistaneet EU-viranomaisten mahdollisuuksia toimia tulevissa kriiseissä. Uudistukset kansallisella tasolla ja poliittinen sitoumus euroon, jota eurooppalaiset poliitikot ovat osoittaneet, olivat myöskin hyödyllisiä, kun vahvistettiin yhteisen hankkeemme pohjaa. Mutta muutoksiin meni aikaa ja Euroalto meni vähän aikaa hukkaan elpymisessä. Nyt rahaliitto on paremmassa kunnossa, mutta lisäedistystä täytyy vielä tapahtua. Kuulemisessa talous- ja asioiden valiokunnassa ja kuten päätösasemassakin on todettu, nyt painopistealueena on se, että lisätään euroalueen sitkeyttä. Tämä vahvistaa rahapolitiikkaa myöskin tulevissa kriiseissä ja sitkeys liittyy siihen, että euroalue voi käyttää monenlaisia poliittisia välineitä, joissa mukana on esimerkiksi rahapoliittiset, finanssipoliittiset ja rakenteelliset välineet. Euroalueen 21. vuotta ovat osoittaneet, miten EKPn rahapolitiikka on muuttunut – Hintavakauteen kohtui ennältä näkemättömiä uhkia ja EKP mukautti poliittisia välineitään, jotta se pystyi toimimaan mandattinsa mukaisesti. Me jatkamme tätä työtä, jos ja kun se on tarpeen, noudattaen mandaattiamme niin kuin se on kirjattu perustamissopimuksiin. Ja meidän täytyy käyttää välineitä riippumattomasti – Tällä hetkellä voimme sanoa, että euroalue on noussut niin vakavasta kriisistä, joka aika ajoin uhkasi sen olemassaoloa. Kriisistä on selvitty lähinnä siksi, että on, Euroopan kansalaiset ovat olleet niin sitkeitä ja he ovat luottaneet johtajensa toimintaan euroalueessa, eurokysymyksissä poliittinen toimintamme ja talous- ja rahaliiton rakenteiden muuttaminen myöskin auttoi euroaluetta ylös kriisistä. Ja monella tavalla meillä on tällä hetkellä vahvempi rahaliitto kuin vuonna 2008. Tämä näkyy myöskin siinä, kuinka suosittu euro on. Tällä hetkellä se suosio on korkeimmalla tasolla 20 vuoden aikana mutta lisätyötä tarvitaan edelleen, jotta voimme saattaa talousrahaliiton päätökseen, jotta se olisi sitkeämpi tulevissa kriiseissä. Jotta voisimme nauttia kaikista hyödyistä, EU:ssa pitää olla poliittista sitoumusta sekä kansallisella että Euroopan tasolla ja eri politiikan aloilla. Ja voin tässä todeta, kuinka keskeinen rooli Euroopan parlamentilla on ollut näiden haasteellisten kriisivuosien aikana. Ja uskon, että se on tärkeää myöskin kun jatketaan tätä työtä, kunnes talous- ja rahaliitto on viety päätökseen. EKPn uskottavuus liittyy sen riippumattomuuteen ja se liittyy siihen, että se on vastuussa toiminnasta, kuten se on kirjattu perustamissopimukseen. Euroopan parlamentti pitää EKPtä vastaallisena ja näin sen riippumattomuus saa legitimiteettiä. Ja koska tämä nyt on viimeinen kuulemiseni niin tässä täysistuntosalissa EKPn pääjohtajana, haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, miten tämä prosessi on edennyt. Meillä on tarvokasta interaktiota ja te annoitte minulle mahdollisuuden selittää Euroopan keskuspankin politiikkaa. Kiitos. Grazie, signor Kiitoksia, pääjohtaja, näistä sanoista, joita osoititte Euroopan parlamentille. Ja mandaatin loppuun asti jatkamme tätä yhteistyötä, vaikkakin tämä oli viimeinen kerta, kun puhuitte näistä asioista täällä, mutta jatkamme yhteistyötä tämän toimikauden loppuun asti. Ja kiitoksia vielä, että olette paikalla. Ja seuraavaksi sitten komission varapuheenjohtaja Dombrovskis. Olkaa hyvä. Uh, honorable uh, President. Puhemies Tajani, pääjohtaja Draghi, kollegat ensi alkuun. Esittelijä Mato, kiitos ja kiitos Ekon valkunnan jäsenille tästä mietinnöstä. Hienoa olla täällä puhumassa tästä kanssanne ja Marit Hakin kanssa myös. Ja erityisesti nyt kun 20 vuotta on ollut euro käytössä näinä 20 vuotena euro on osoittautunut menestyksekkääksi valuuttaksi, jota ihmiset käyttävät paljon. Kolme neljäsosa eurooppalaisista ajattelee, että se, että on eurovaluutta, on hyvä asia Euroopalle. Keskustelu EKP vuosikertomuksesta Euroopan on tärkeä, tärkeä demokratian kannalta. Alkuun se, että komissio on sama, on tukea tätä mietintöä voimakkaasti komissio on mieltä mietinnästä, että EKP e riippumattomuus rahapolitiikassa, niin kuin perussuomassa sanotaan, on tärkeä hintavakauden tavoitteen kannalta. Ja riippumattomuus ja vastuullisuus ovat, liittyvät toisiinsa, kuten ja komissio myös sanoi, että EKP EPn ponnistot on lisäksi ovat hyviä. Ja demokraattinen vastuullisuus on myös huomioitu suhteessa Euroopan kansalaisiin ja parlamenttiin. Olen myös samaa mieltä, kun mietinnössä sanotaan, että rahapolitiikka yksin ei voi saavuttaa kestävää talouskasvua ja että euroalueen taloutta pitäisi tukea eri kunnianhimoisiin, sosiaalisesti tasapainoisiin, kasvuystävällisen tuottaviin rakenneuudistuksiin ja tarvitaan myös finanssipolitiikkaa aikaa ottaen huomioon kasvu- ja vakaussopimus. Ja hyvä myös, että mietinnössä mainitaan, että pitäisi kiihdyttää pääomarkkinaunionia, jotta voidaan vahventaa taloudellista integraatiota. Tämä lisää tätä shokkikestävyyttä näin ollen ympäri rahaunionin niin voidaan toimia tehokkaasti. Komissio on myös samaa mieltä, että syvempi pääomamarkkinaat, jotka syntyisivät pääomamarkkinoinnista, ja tästä vaihettaisesta pankkiunionin loputtomasta tulevat edistämään kansan välistä euron asemaa. Tätä korostettiin myös julkilausumassamme, jossa puhuttiin euron tärkeimmästä roolista, joka esiteltiin viime joulukuussa. Epäilemättä tämän päivän keskustelu tulee vahvistamaan tuon sitoumuksen, joka on ollut parlamentin ja EKPn välillä viime vuosina. Kiitos. Mulțumim și noi, domnule vicepreședinte. Îi dau cuvântul acum doamnei. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Delangelle puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitokset myös esittelijä Matolle eh, hyvästä mietinnöstä ja kiitokset EKP-pääjohtajalle puheenvuorosta ja siitä, että hän esitteli näitä myönteisiä puolia 2017 vuosikertomuksesta. Monet pankit ovat käyttäneet näitä hyviä aikoja hyväkseen putsatakseen taseitaan, mm, mutta kaikki pankit eivät suinkaan vielä ole selvillä vesillä ja yhdessä kollega Kualtierin äh, ja muiden äh, kollegojen kanssa olemme nyt äh, määritelleet säännöt, jotka ähm, vihdoinkin vaativat pankeilta nämä huonot roskalainat hoitamaan. Sitten EDIS eli Euroopan talletussuojajärjestelmä Italian pankkitilanne viime aikoina on osoittanut, mitä huolia asia vielä liittyy. Esimerkiksi tässä Italiassa ja muualla ei itse asiassa ole suojeltu niinkään tallettajia, vaan pyritty huolehtimaan pankeista. Jotkut ovat käyttäneet tätä enemmän hyödykseen kuin toiset. Ja tämä itse asiassa on johtanut siihen, että jälleen veronmaksajan kukkarolla käydään. Ja tämähän ei ole ollut tarkoitus. Siksi jotkut jäsenvaltiot eivät halua luoda puhtaasti eurooppalaista DGS-järjestelmää, koska tässä tarvittaisiin luottamusta puolin ja toisin. Ihan perustellusti esittelijä pyytää edisjärjestelmää, tarkoitussuojajärjestelmää, mutta ja kyllä minä lopetan ihan kohta puheenvuoroni puheen, puhemies, niin ensin täytyy hoitaa tilanne kansallisella puolella ja vasta sitten sitten pyytää solidaarisuutta Euroopan tasolta. Ja minulla olisi EKPn pääjohtajalle eh, ihan selvä suora kysymys. Te olette aina halunnut EDIS-järjestelmää. Eh, haluatteko käynnistää järjestelmän eh, pikemminkin varovasti niin kuin Ekon valiokunta ehdottaa vai odotatteko seuraavaa parlamenttikautta? Kiitos sitten Morgano, kaksi minuuttia. Presidente. Kiitoksia. Kiitoksia pääjohtaja Draghille siitä, että hän on paikalla ja esittelijä hyvästä työstä, jota tehtiin talous- valiokunnassa. En nyt puutu kertomuksen yksityiskohtiin. Haluaisin vain todeta, kuinka tärkeää on hyväksyä tämä mietintö nyt kun juhlistetaan euron 20-vuotista taivalta. Tämä ei ole vain taloudellinen ja rahallinen aloite, vaan Euro on menestystarina Euroopan historiassa, mutta sen tarina ei vielä ole saatu päätökseen. Meiltä puuttuu takuujärjestelmä talletusten osalta, eikä meillä ole myöskään sosiaalista osaa rahapolitiikassa, eikä omaa budjettia. Nämä nyt ovat kaikkein näkyvimpiä puutteita. Jotkut täältä eivät pidä tällaisista arvioista – mutta solidaarisuus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Koskaan ei ole riittävästi kansallista vastuuta monille, mutta kuitenkin meillä on lisätehtäviä tehtävänä. EUn sisällä on jännitteitä ja seuraamuksena on se, että nyt kun euro on ollut olemassa 20 vuotta, me puhumme vielä euroalueen budjetista, sosiaalista oikeuksista ja eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä. Ekon valiokunnassa on puhuttu EKPn vuosikertomuksesta ja siinä on katsottu, kuinka tärkeä rooli on teidän instituutionalle. Ja sitten kollegoilleni haluaisin sanoa, että vaikkakin neuvoston päätelmät olivat pettymys joulukuussa. Rahapolitiikkaa, jota EKP on harjoittanut, on ylläpitänyt euroaluetta, mutta kansalaiset ovat kärsineet kriisistä ja Eurooppa ei ole osannut eikä vieläkään osaa vastata näihin haasteisiin, mitä voimme tehdä kansalaisten suojelemiseksi. Meidän täytyy katsoa, miten on toimittu ongelmissa, eikä pidä hautautua vain kansallisiin kantoihin. Kiitos sitten. Packet puolitoista minuuttia. Thank you, voorzitter. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia Draghi. Kymmenen vuotta sitten syntyi rahoituskriisi. Kriisis riistäytyi Euroopassa käsistä, koska oli liikaa velkoja ja liian halpaa rahaa. Ja mikä oli EKPn vastaus? Vielä enemmän velkoja ja vielä halvempaa rahaa. Kuten kertomuksesta on luettu, tällä oli valtavia seuraamuksia vakuutukset ja eläket, eläkerahastot ovat ongelmissa. Kiinteistön hinnat ovat nousseet supernopeasti ja tavalliset ihmiset eivät enää pysty ostamaan asuntoja. Ja yritykset, perheet ja erityisesti viranomaiset ovat velkaantuneet valtavasti lisää. Ja nyt lykätään rakenneuudistuksia, joita tällä hetkellä tarvittaisiin kaikkein kipeimmin. Ja sitten vielä toinen vaikutus. Korot ovat niin alhaalla, että säästömme kutistuvat niistä ei enää saada mitään. Te jätätte tavalliset ihmiset, ihmiset, jotka ovat minun ikäisiä, jotka eivät mitenkään olleet syypäitä vuoden 2008 kriisiin, he joutuvat kärsimään tästä pankkien ja viranomaisten vääränlaisesta politiikasta. Teidän toimikautenne on nyt loppumassa. Kymmenen vuoden ajan te väititte olevanne palomies, joka sammuttaa kriisin liekit. Mutta pelkään pahoin, että tämä politiikka onkin ollut pyromaani politiikkaa, joka tulee aiheuttamaan seuraavan talouskriisin. kriisissä. Kiitos. Kiitos. Sitten Artwi, kaksi minuuttia. Monsieur le Président de la Banque... Puhemies, EKPn eh, e pääjohtaja, esittelijä, kollegat. Mandaatti hänellä loppuun ja nyt sitten sitä me kantamme EKP vuosikertomusmietinnöstä. Mm, no, tänä aamuna julistimme euron 20-vuotistaivalta. Ja tämä tunteikas hetki pääjohtaja Draghi, koska tämä on viimeinen kerta, kun puhutte Euroopan parlamentin edessä. No viestejä tässä on monia mietinnössä. EKP on täyttänyt erittäin korrektisti tämän missionsa, erityisesti tämän toisen vuosikymmenen aikana. Luonnollisesti Euroopan keskuspankki ei voi tehdä kaikkea ja valtioiden pitää itsensä olla tarkkaavaisia, jos ajatellaan julkista velkaa, sen hallintaa ja sen hyvää orientoitumista, kun palvellaan kansalaisia ja mitä tulee myös talouden kilpailukykyyn. EKP tulee pysymään valppaana monen ongelmien suhteen, hintojen taso, muassa kiinteistömarkkinoilla pankkinat ovat lainat, ja tässähän toki priorisoidaan tulevia investointeja. Uskon, että euron, euro on menestystarina, koska 20 vuotta sitten saimme sen syntymään. Ja tämä on ainutlaatuinen tilaisuus koko maailmassa. Saimme aikaan valuutan, jos ei ole taustalla yhtä valtiota tämän takia. Pitää mahdollisimman pian antaa euroalueelle taloudellinen budjetti ja sosiaalinen hallinto, joka on tarpeen jotta voidaan tämä vetällisyys kattaa monenvälisyyttä kyseenalaistaan nykyään ja sitten maailman, maailmanlainen talous on tässä uhkana. Olisi hyvä, että olisimme kunnianhimoisia ja tekisimme eurosta aseen, niin kuin Yhdysvallat tekevät aseen omasta valtaostaan. Erityisissä olosuhteissa voidaan asettaa pakotteita yrityksille ja pankeille kolmansista maista. Kollegat, kriisin aikana euro ja EKP EIP ovat antaneet suuren panoksen EUn resilienssiin euro ja Euroopan keskuspankki ovat luot, osoitus siitä, että luotamme tulevaisuuteen, mutta pitää olla varovaisia. EKPn ei pidä täyttää nämä finanssipoliittiset perusteet. Kiitos sitten Urta sun minuutti. Kiitos puhemies. Euroopan keskuspankki laki ja sen äh, epäkonventiaaliset toimet ovat pitäneet euron pinnalla. Osa näistä, kuten liittyy demokratisoitumisprosessiinkin ja niin kuin Raaki tietää, me olemme hyvin huolissamme osto-ohjelmasta, jossa ei oteta huomioon ympäristövaikutuksia. Mutta jos saadaan toteutettua ne euroalueen uudistukset, joita tarvitaan, niin voidaan välttää tulevat kriisit kriisit, mutta olemme huolissamme siitä, että on niitä, jotka eivät halua äh, välttää riskejä ja niitä, jotka haluavat äh, riskeistä äh, yhteisiä ja kun ajatellaan sitten nämä syklin vastaisia toimia, niin kyllähän eurolla on ollut merkittäviä merkittäviä heikkouksia ja aivan ilmeistä on, että näitä heikkouksia on ehdottomasti korjattava jo 20 vuoden eurovuoden jälkeen. Edustaja Carthy, minuutti. Kiitoksia. EKP ei koskaan ole tuonut kansalaisia. On sanottu, että se on jäsenvaltioiden tehtävä. Mutta monien jäsenvaltioiden, kuten Irlannin keskuspankit, eivät ole pystyneet suojaamaan lainanottajia esimerkiksi häädöiltä. Irlannin keskuspankki on nyt varoittanut, että uusi takavarikointiaalto on tulossa. EU:ssa säädetään lakeja siitä, mitä tehdään ongelmalainoille, ja sen pitäisi olla mahdollisuus suojata lainanottajia, mutta komission ja neuvoston lähestymistavasta on jo nähty, että ne haluavat vain palauttaa, palauttaa valtavat voitot Euroopan pankkeihin. Esimerkiksi sekundäärimarkkinaehdotus vaikuttaisi kammottavalla tavalla asuntolainaan ottajiin. Jos kansalaisia ei suojella näiltä korppikotkelta. Jos komissio ja neuvosto eivät suojele näitä, niin sitten ihmiset miettivät, kuka niin tekee. Komission ehdotus pitää heittää roskikseen ja Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan pitää edistää, estää sen edistyminen. Herr President. Kiitos, myöten minuutti. Puhemies Jokopen pääjohtaja. Ei näytä hyvältä 2011 toimintaanne korot ovat alhaisemmat kuin koskaan aikaisemmin seitsemänvuotisena kautena. Ette ole koskaan niitä nostaneet. Saksa merkittävin eurolle moottori on taantuman edessä. Tämä tulee vetämään euroa mukana. Teillä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa tähän korkolaskuun kerran. Ostitte paljon velkaa ja EKP valtuudet on yltetty voimakkaasti. Ja köyhiä on köyhdytty ja rikkaita vain olet tullut rikkaammiksi. Tämä on ekspansiivinen talouspolitiikka, joka, jota on koskaan nähnyt. Saksa saa lähes miljardi euroa, jotka ovat äh, arvottomia. Nyt on tullut aika toimia. Tulette vain siirtämään ongelmat seuraajalla, niin toivoni on, että historialliset voi tulisi, mutta te olitte syypää tähän taloudelliseen kaaukseen euroalueella. Tämä katastrofi tulla lukemaan teille silloin, kun olette jo eläkkeellä. Zanni, un... Kiitos edustaja Zanni, minuutti. Se, eh, presidente. Presidente Draghi. Kiitoksia. Pääjohtaja Draghi, tänään juhlistetaan euron 20-vuotisjuhlaa. Ja nyt varmaan olisi oikea hetki katsoa vähän, mitä voidaan oppia, kun katsotaan, mitä on tapahtunut taloudessa ja euroalueen kansalaisten elämässä te olette juhlistaa tätä, mutta kun katsotaan tietoja, niin minua ei kyllä tämän paljon ilahduta. Jos katsotaan nyt euroalueen syntymistä, niin 20 vuoden aikana EU on aiheuttanut suuria eroja eri maiden välille. Ja se on jo, johtanut heikkoon kasvuun. Ja nyt euroalue on alue, joka kasvaa hitaammin kuin kilpailijat ja työttömyyttä on edelleen paljon. Sitä on kaksi kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa. Ja kun olette olleet pääjohtajana EKPssä, niin siellä ei ole päästy edes tavoitteisiin, joita on inflaation suhteen. Se on hyvin kaukana kestävästä tasosta, joka on 2 prosenttia, ja EKP on painanut valtavasti rahaa, joka ei ole saapunut reaalitalouteen kun on painettu 100 euroa Euroopan keskuspankissa, niin vain 29 euroa on saapunut yrityksille ja kotitalouksille. Eli kun katsotaan tätä kuvaa, niin siellä ei ole paljon juhlittavaa, vaan meidän täytyy nyt miettiä sitä, miksi euro ja teidän toimikautenne EKPn pääjohtajana on epäonnistunut. Zarianopoulos. Zarianopoulos, minuutti. Παρά τις συναυολογίες για την ευρωενωσιακή οικονομia, π.χ. την δίθεν μείωση της ανεργίας... Huolimatta kaikesta voitokkaasta puheesta euroalueen talouksista ja siitä tosiasiasta, että työttömyys on laskenut. No kaikki nämä asiat eivät pidä paikkansa. Kasvu ei jakaudu tasaisesti, työpaikat eivät ole jakautuneet myöskään tasaisesti ja sitten Brexit on tulossa. Ja tästä on kyse kapitalismissa, olette myös uhanneet meitä sillä, että olisi enemmän veroja, enemmän uudistuksia. Nämä ovat kaikki kapitalistin haluamia asioita ja havaittavissa on, että Kreikassa on 15 000 pankki työntekijät, jotka pelkäävät evakoinsa puolesta tulevina vuosina. Joten Tässä on se sitä dilemmasta joko edistystä tai konservatismia. No, siinä yritetään piilotella se tosiasia, että äärioikeisto kulkee käsi kädessä Tsiprasiin ja muiden kanssa. Rosaatti. President Draghi, uh, let me first... Kiitoksia. Pääjohtaja Draghi, haluaisin ensinnäkin onnitella teitä euron 20-vuotisjuhlasta ja myöskin Euroopan keskuspankkia Toisin kuin muut puhujat, olen vakuutunut siitä, että voitte olla ylpeitä johtajuudestanne. Olette hyvin tehokkaasti torjuneet kriisiä, joka tuli Euroalueella vuonna 2012. Ja kiitoksia tämän toiminnan ansiosta euro nyt kukoistaa. Monet näistä kritiikin aiheista, joita kuulimme juuri pari minuuttia sitten – Se vain osoittaa, miten tietämättömiä tietyt kollegamme ovat, eivätkä he ymmärrä, miten rahapolitiikka toimii. Se menneisyydestä. Sitten tulevaisuus. Me ja erityisesti EKP on kolme tärkeää haastetta. Talouden kasvu on hidastumassa Euroopassa ja seuraava kriisi on jo kulman takana. Onko EKP valmistautunut näihin haasteisiin? Tärkeää on se, että jätetään liikkumavaraa rahapolitiikkaan, koska nollakorkotasot ei anna kovin paljon liikkumavaraa rahapolitiikkaan talouden auttamiseksi. Ja tietysti sitten ongelmalainat pankkialalla, niihin täytyy puuttua hyvin nopeasti. Donna Bresso. Kiitos. Bresso. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies, kiitoksia esittelijälle ja pääjohtaja Dragille heidän työstään. On kulunut 20 vuotta euron käyttöönotosta ja tämän kertomuksen kautta voimme taas kerran nähdä, kuinka tärkeä rooli Euroopan keskuspankilla on ollut viime vuosina. On selvää, että kansalaisten luottamuksen vahvistaminen yhteisvaluuttaan näinä vaikeina aikoina on tärkeä merkki. Meidän täytyy torjua deflaatiota, pitää kiinni euron vakaudesta, kehittää eurooppalaista pankkiunionia. Mutta myöskin olisi tärkeää, että Euroopan keskuspankki ottaisi huomioon politiikkansa sosiaaliset vaikutukset, kuten Pariisin sopimukseen on kirjattu. Kun ajatellaan Carigi-pankin tilannetta Italiassa ja sitä positiivista roolia, joka EKPllä on ollut säästäjien ja investoijien suojelemisessa. Meidän täytyy edetä näissä kysymyksissä. Meidän täytyy saattaa pankkiunioni loppuun. Meillä pitää olla talletus, talletussuojajärjestelmä, joka olisi kaikkien saatavilla. Ja parlamentti katsoo, miten tilanne etenee, ja toivotamme teille kaikkea hyvää toimikauden loppuosaan. Luke. Edustaja Luke. Herr Präsident, äh, mein puhemies, hyvät naiset ja herrat, parlamentti juhlii euron 20-vuotissa taivalta tänään. Mutta mitä tässä nyt oikeastaan juhlitaan? Rehellisesti on todettava, että euro on aiheuttanut meille ongelman toisensa jälkeen. Katsotaan nyt vaikkapa valtionvelkakriisiä. Eihän meillä olisi ollut valtionvelkakriisiä ilman euroa, sillä niin kauan kuin valtioilla on oma valuuttansa, ne voivat huolehtia valtiovelasta painamalla rahaa, eikä pankkikriisiäkään tässä määrin olisi ollut ilman euroa, sillä pankkikriisi syntyi joukko, valtion joukkolainoista, ja rahaa ei voitu painaa. Eli ei olisi ollut valtionvelkakriisiä eikä myöskään joukkotyöttömyyttä erityisesti kaikkialla Euroopassa ja vielä sitten nuorisotyöttömyyttä. Tämä kaikki on Euroopan syytä, euron syytä. Ei meillä ole tässä mitään juhlimisen aihetta. Päinvastoin olemme joutuneet korjaamaan ongelman toisensa jälkeen, joita euro on aiheuttanut. Euro ei ole täyttänyt odotuksia. Euro on täysin epäonnistunut kokeilu. Domnul eh, Pedicini. Edustaja Pedicini, kolme minuuttia. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia, puhemies. Pääjohtaja Draghi, puhun teille nyt italialaisena. Olen Euroopan perustajamaan kansalainen ja se on myöskin kolmanneksi suurin maksajamaa EU-ssa. 25 vuotta sitten Euroopassa tapahtui edistystä ja italialaiset sitten totesivat, miten tällainen jär, järjestelmä on syntynyt saksalaisten ja ranskalaisten aloitteesta. Julkinen velka on kasvanut valtavasti ja erityisesti 80-luvulla. Silloin korkotaso oli jopa 10 prosenttia. Ja nyt sitten meillä on sitten yli 200 miljoonaa, miljardia valtion velkaa, josta menee valtavat korkokulut, eli puolitoista kertaa enemmän kuin itse velka. Ja nyt sitten Euroopan pankit ostavat tätä velkaa, myöskin saksalaiset ja ranskalaiset pankit. Ja he ostavat sitten EKPltä lainatulla rahalla hyvin alhaisella korolla ilman mitään ehtoja. Ja näin nämä pankit ovat pystyneet spekuloimaan korkoerojen avulla. Ja sitten tyhjästä on luotu rahaa ja näin vain on lisätty nollia näihin lukuihin. Italian kansalaiset maksavat tästä reaalitaloudessa ja todellisella hiellä, eivätkä millään tyhjästä keksityllä hiellä. Mutta pankit ovat tyytyväisiä, koska he voivat nyt rauhallisessa kasvattaa omaa pääomaansa. Ja jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä, mutta reaalitalous sitten maksaa tästä. Kyse on PK-yrityksistä, yrityksistä, jotka eivät välttämättä saa enää luottoa. Ja jos luottoa ei ole, niin silloin työttömyys kasvaa. EU:ssa työttömyys oli kammottavalla tasolla juuri niissä maissa, joissa valtionvelka oli korkealla tasolla. Tämä koskee Kreikkaa, Espanjaa ja myöskin Italiaa. Ja jos katsotaan perussopimuksen artikla 127, tässä todetaan, että hintavakauden lisäksi, tehän sanoitte, että tämä on, tähän on päästy, EKPn pitää vaikuttaa siihen, että päästään EUn tavoitteisiin, eli torjutaan työttömyyttä, edistetään talouskasvua tasapainoisella tavalla. Ja nyt kysyisin, miten EKP aikoo torjua rahoitusalan spekulointia? Miten EKP aikoo toimia kohdennetusti, jotta voidaan supistaa korkoeroja eri maiden välillä? Ja aikooko EKP vähentää näitä korkoeroja, jotka tuhoavat esimerkiksi Italian kantaisia talouksia – ja se myöskin tuhoaa tai heikentää peruuttamattomasti koko Euroopan unionia. Domnul Pretzel. Seuraavaksi edustaja Pretzel, minuutti. Kiitos puhemies. Arvoisa pääjohtaja Draghi, hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat. Nyt juhlitaan todella euron 20 taivalta, mutta tosiasia on, että euroalueen epätasapainot ovat edelleen valtaisia. Tämä ilmenee muun muassa eh, siinä, että tällä hetkellä erot talouskehityksessä, erityisesti teollisuuden alalla Ranskassa ja Italiassa esimerkiksi ovat valtavia. Tämä osoittautuu kyllä myös siinä, että Esimerkiksi palkkakehityksessä Saksa on edelleen pahasti, pahasti jälkijunassa. Euroalue kuuluu maailmanlaajuisesti niihin alueisiin, joiden talouskasvu on viime vuosina ollut kaikkein alhaisin tai jopa suurissa osissa Afrikkaa talouskasvu on viime vuosina ollut parempaa kuin euroalueella. Venezuela ehkä nyt on kehittynyt vielä huonommin, mutta näinhän on kaikissa sosialistisissa suunnitelmatalousmaissa. Tosiasia on, että te Draghi, EKPn johtajana, olette pääasiallisesti vastuussa tästä kaikesta. Minut. Edustaja Sinadinas. Kirja Draghi. Pääjohtaja Draghi niin teidän takana nämä toiset syypäät ovat ne, jotka antavat teille näitä käskyjä ja ne johtajat, joita helppo raha on, sanot houkutteltua. Ja EKP ei ole, EKP-johtajana ette ole vastuussa tässä mandaatistanne, että yritä kuitenkaan myöskään terveyttää työmarkkinoita. Te työskentelette vain Saksalle ja sen satelliiteille tämä on rahaa, joka vuodesta 2008 lähtien on pelastanut useita miljardia euroja johtuen siitä, että on ollut alhaisia korkoja. Kaikki päätöksenne osoittavat sen, että Olette vastuussa keskustelusta, toiminut väärin. Van den Kendelaare seuraavaksi. Kiitoksia mm, puhemies. Arvoisa päättäjä Draghi, parhaat kollegat, oikein hyvää iltaa. Nyt juhlitaan euroa 20 vuotta, mutta kyllä euro oli hiuskorvan varassa vielä ihan vastikään ja huolimatta monista monista kritiikeistä tässäkin salissa keskuspankki onnistui luotsaamaan euron pois tästä kriisistä ennen kaikkea. Kyse oli poliittisesta ja taloudellisesta integraatiosta, mutta nyt lähdettiinkin aivan toiseen suuntaan. Euro heitettiin pää edellä ja sanottiin, että opi, opettele uimaan. Euro on erittäin, erittäin haavoittuvainen edelleen, koska erot jäsenvaltioiden välillä ovat niin valtavan suuria ja nyt tarvitaan sitten solidarisuusmekanismeja, muuten tämä ei toimi. Kuitenkaan näitä mekanismeja ei vielä ole ollut, koska ei ole ollut myöskään poliittista rohkeutta ja kollegot, nyt talousnäkymät ovat jälleen hiukan synkemmät ja me voimme tehdä valinnan joko todellisen rahaliiton puolesta, tai sitten jätämme jälleen työn EKPlle. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä valinta on erittäin helppo. Katson, että meidän täytyy huolehtia euron solidarisuusvälineestä yhdessä budjetti, budjettivallan sekä pankki- ja pääomaunionin kanssa. Kiitos sitten Ruohonen minuutti. euroopan keskuspankin vuosikertomusta koskevassa mietinnössä todetaan kuinka eun talous kasvoi kaksituhatta seitsemäntoista nopeiten kymmeneen vuoteen ja työttömyys oli alimmillaan sitten vuoden kaksituhatta kahdeksan. samalla